kollegoille työjärjestyspuheenvuoroina. Muistutan, että tänään vietämme kansainvälistä perheiden päivää. Tämä otettiin käyttöön YK yleiskokouksessa vuonna 1993 ja tätä kautta halutaan lisätä tietoisuutta sosiaalisista talous- ja äh, väestön kehityskysymyksistä, jotka koskettelevat perheitä. Perheet ovat yhteiskuntamme keskiöitä Niillä yhdessä koulujen kanssa on perustavanlaatuinen rooli lasten ja nuorten koulutuksessa sen perusteella, että käytetään yhteisiä arvoja ja pelisääntöjä. Parlamentti on aina ollut perheiden rinnalla ja olemme aina voimakkaasti tukeneet sitä, että on taattava tasapaino työn ja perheelämän välillä. Ja nyt muistutan, että me jatkamme sitoumustamme tässä asiassa. Lundgren on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Mr. President. Eh, Puhemies. Puhemies Tajani, minulla olisi työjärjestyspuheenvuoro. Artiklan 11 liittyen. Mielenilmaus 27. huhtikuuta Brysselissä täysistuntosalin e-, edessä. Yksi ruotsalainen kollega Magetta Ulfskog osoitti solidaarisuutta palestiinalaisterroristille Bajutille, joka on tuomittu kolmesta terrori-iskusta, joissa kolme ihmistä on murhattu, äiti ja kaksi lasta, ja myös murhan od- yritys. Hänet vapautettiin 32 muusta murhasta, josta hän sai syytteen siksi, että todistusaineistoa ei ollut – Täällä parlamentissa emme voi hyväksyä sellaista, että osoitetaan solidaarisuutta tuomittujen terroristien suuntaan. Vaadin, että te puhemiehenä, puhemies Tajani, kannatte vastuunne ja tutkitte tämän asian tarkkaan. Kiitos. Onorevole D'Amato. D'Amato. Kiitos puhemies Käyn teidän ja kollegoiden puoleen täällä salissa kertoakseni, että neuvosto ja seitsemän EUn jäsenvaltiota estävät tuen saapumisen Italian maanjäristysalueille. Tätä kautta voitaisiin sataprosenttisesti rahoittaa tämän alueen jälleenrakennusta. Järjestyksestä seitsemän kuukautta monet ihmiset eivät edelleenkään ole pystyneet palaamaan normaaleihin elinoloihin. Ja me haluamme todella osoittaa sen, että EU pystyy tekemään jotakin. Tarvitaan EUn solidaarisuutta ja jälleenrakennusta tarvitaan nyt. Il relatore naturalmente. Esittelijä tietenkin tässä kolmikantaneuvotteluissa edustaa parlamentin kantaa ja meidän kantamme on ollut tässä asiassa erittäin selkeä. Välitän tämän kantanne esittelijälle. Hän varmasti kuitenkin tiedostaa sen erittäin hyvin. On parlamentin etujen nimissä toimia jo hyväksyttyjen päätösten puitteissa. Carver. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies 14 helmikuuta tässä samassa täysistuntosalissa Paparakis yksi vihre jäsen sanoi, että Israel on terroristivaltio. Minä tuolloin vastustin tätä, kun käytiin keskustelua ja tämä asia. Minä aion kirjoittaa puhemiehelle siitä ja kysyä, miksi on ryhdytty toimiin. Kiitos. Voglio essere molto chiaro su questo. Haluan puhua tässä asiassa ja muissakin asioissa selkeää kieltä. En aio tukahduttaa poliittisia keskusteluja tässä parlamentissa. Jos joka puheenvuorossa, josta ei itse pidä, pyytää sanktioita, seuraamuksia, mikäli siis kyseessä eivät ole sellaiset puheenvuorot, jotka eivät loukkaa EUn perus periaatteita, niin silloin tässä piilee vaara siitä, että parlamentti lankeaa sensuurin tielle, enkä minä itse halua millään muotoa lähteä tukahduttamaan keskustelua. Eli jos jossakin jäsen, puheenvuorossa kritisoidaan tiettyjä henkilöitä tai maita poliittisesti, ilman oikeuksien rikkomista, niin en usko, että on syytä turvautua seuraamusten käyttöön. Tämä pätee kaikkiin aiheisiin. Itse puutun keskusteluun, jos täällä käytetään sellaista kieltä, jota ei voida hyväksyä kollegoita kohtaan tai sellaista kieltä, joka rikkoo eh, EUn arvoja, niin silloin puutun puheeseen ja kannan vastuu mahdollisista sanktioista. Kristoforo. Kiitos paljon, puhemies. Minä haluaisin kritisoida sitä, että Kreikka ja Kypros ovat nyt Turkin uhkaamina – Turkki rikkoo meidän aluevesiämme. Näin uhkaillaan EUn jäsenvaltiota näiden toimien kautta näillä alueilla. Jos emme toimi nyt, niin silloin Euroopan unionin uskottavuus on kyllä kyseenalaistettuna. Näiden jäsenvaltioiden oikeuksia rikotaan ja sitä kautta koko EUn oikeuksia. Siksi Euroopan parlamentin ja koko EUn on lähdettävä toimiin. Näin oletetaan tehtävän myös, jos muita jäsenvaltioita uhkaillaan. Jos maata pidetään ehdokasmaana, eilen edustaja Mogherini vielä käsitteli Turkki-kysymystä ja Turkin tukemista ja samalla uhataan jäsenvaltioita. Tämä on vaarallista, koska näin syntyy uhkia itäisellä välimerellä. Ennen kaikkea vaarallista on se, että uhkaillaan jäsenvaltioita, hyökätään niitä vastaan. Me haluamme solidaarisuutta, että huolehditaan siitä, ettei päästä horjuttamaan vakautta tällä alueella. Haluan siis EUn tukea. Kiitoksia, Kristoforo. 26.27.4. pidettyjen istuntojen pöytäkirjat on jaettu. Onko näihin kommentoitavaa? Pöytäkirja on näin hyväksytty. Sitten poliittisten